puoltaa kiitos ja vastaan. Yksi vastaan tyhjää, ei kun kaksi vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaksi esittelee puolesta puolta ja ääniä kiitos vastaan. Kiitos. Kolme neljä tyhjää hyväksytty. Ja sitten meillä on myös Euroopan poliisiopistoon liittyen tarkistus, joka koskee varauksen vapauttamista, määrärahojen vapauttamista, ja minä esitän teille alkuperäistä sanamuotoa, ei siis sosialistien tarkistusta, alkuperäinen sanamuoto, esittelijä puoltaa. Kuka äänestää puolesta? Kuka puoltaa alkuperäistä muotoa? Kiitos vastaan. Sosialistiryhmä ja GUE tyhjä yksi, eli hyväksytty. Ja sitten pilottihankkeiden ja valmistavien toimien kommentit. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Tätä olemme työstäneet koordinaattorikokouksessa eilen. Ja esittelijä kertoo meille nyt, mikä on neuvottelujen tämänhetkinen tilanne. Voidaanko äänestää yhdessä blogissa vai erikseen? Sidonia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on melko suuri tekstikokoelma ja minä olen saanut yhden pyynnön kohta kohdalta äänestykseksi ja tämä liittyy tarkistukseen, joka liittyy kansalaisyhteiskuntafoorumiin EU-Venäjää tarkistuskohtaan kohtaan 14.04.06. Ja tämä on ilmeisesti sivulla 31 ja 32 ja kohta kohdalta äänestys on tässä huomioiden ensimmäisessä kohdassa. Tämä liittyy kolmanteen virkkeeseen, joka on seuraavanlainen. Formi järjestettäisiin EU-Venäjä eh, e eh, huippukokousten puitteissa. Ja vaatimus on se, että, tai pyyntö on se, että tästä äänestettäisiin erikseen siis kahtena kohtana. Ja minä puollan tätä pyyntöä. Je vous remercie. Si je comprends bien, c'est... Kiitos, jos ymmärsin oikein. Tämä on ainoa kohta kohdalta äänestys. Ei ole mitään muuta pyyntöä äänestää erikseen mistään kohdasta. Niin en minähän mitenkään pyri lisäämään kohta kohdalta äänestyksiä. Haluan vain olla varma, että kun tässä nyt mennään näin nopeasti, ettei joku tärkeä poliittinen asia unohtuisi. No niin, hyvä ehdotan, että ensin äänestämme tästä huomiosta. Kyseessä on siis sivu 31 tässä asiakirjassa. Se alkaa sivulta 31, mutta itse asiassa tämä löytyy sivulta 32 tämä teksti. Kyseessä on pilottihanke, kansalaisyhteiskunta, foorumi EU-Venäjä ja virke josta äänestetään erikseen, löytyy tästä kohdasta, se jonka Sidonia tässä luki, eli the forum would be organized. Tämä foorumi järjestettäisiin eh, kahden vuoden välein järjestettyjen EU-Venäjä huippukokousten yhteydessä. Esittelijä puoltaa tätä, kuka puoltaa tätä virkettä. No, sähköinen tarkistus, jos teillä on vielä ne äänestyskortit siellä mukaan, mistä tuntuu, että niitä ehkä ole. No niin, äänestetään sitten ja laskemme ihan kädet. Eli pyydän nostamaan kädet puolesta. yksi puolesta vastaan selvästi vähemmän. Selvästi vähemmän. Olen pahallani ottaen huomioon nyt läsnä olevat oikeisto on enemmän liikkeellä kuin vasemmisto. No, näin tässä käy. Näin on. Mobilisaatio on se, joka saa voittamaan. Jotkut tekevät enemmän töitä kuin muut. Näin käy. Ja kaikki muu sitten yhdessä äänestyksen puolesta Kiitos. Ja vastaan. Kaksi vastaantaa tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. Rahtihankkeet ovat aina arkaluontoisia ja hankalia. Voilà. Donc on a tout voté. Nyt äänestykset on hoidettu. Meillä on vielä nämä lisätarkistukset, joista on puhuttu tänä aamuna myös sosialistien ehdotus, joka koskee uusia omia varoja. No hyvä. Meillä on vielä muita äänestyksiä. Erityisesti siis edustaja Materan neljä mietintöä, mutta nämä kaikki tarkistukset ovat ihan samanlaisia, niin kuin viimeksikin. Teillä on varmasti äänestyslista, joka koskee näitä globalisaatiorahastoesityksiä. Meillä on vii, kappalassa 5, 1, Alvalonta ja Haaglunta. Esittelee vastustaa, kuka puoltaa. Kiitos ja vastaan. Kaikki paitsi esittäjät ja tämä on siis hylätty. Tämän takia äänestämme tarkistusta kaksi Dardenilta ja Grelieriltä. Esittelijä vastustaa tätäkin puolesta. Sosialistit ja vihreät vastaan. Tämä on enemmistö. Eli tyhjä vielä No niin, Gue. Ei ollut vielä ottanut kantaa. Harmtong sisään sitä tyhjää. Ja sitten kolmonen Alvarolta ja Haglundilta, mutta tähän on myös suullinen tarkistus esittelijältä. Se on teillä tässä edessä, niin se sopii tarkistuksen esittäjille. Puolesta siis kiitos ja vastaan. Bokros. Ja sosialistit tyhjää ja myös vihreät ja GUE. Oho. No, hyvä. Tämä on sellainen aihe, josta te jäätte aivan sanattomiksi. Eli vasemmisto on sanaton tämän osalta. Ja sitten loppu äänestys puolesta. Ja vastaan. Kiitos. Tyhjää. Kiitos. Eli nämä neljä mietintöä on nyt hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraavaksi meillä on siirtoja. Il euh, y a des transferts d'abord de Monsieur Sourian. Ensinnä Sourianin siirrot minä luulen, että niistä oli äänestetty. Ai eikö? <laughs> Niin, niin, niin. Tietysti siis meillä on nämä märhän siirrot, jotka liittyvät Barbaran neljään mietintöön. Ehkä niistä voitaisiin äänestää yhdessä. Uh, Ehdotan äänestystä yhtenä ryhmänä ja myönteisenä. Eli äänestetään näistä neljästä siirroista puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää Kiitos. No, selvästi. Tässä on nyt sama äänestystulos. Ja sitten meillä on 28 siirto, esittelijä. Puola. Puolatte. Siirto 28. Haluatteko esittää nämä yhdessä 28, 52 ja 53? Sopiko kaikille, että nämä äänestetään yhdessä? Ei. Ei. Esittelijä. 50. 53 jos mahdollista, haluaisin lykätä siitä eh, järjestettävää äänestystä. En, en bloc, sem- Äänestämme siis yhdessä 28 ja 52, 53 käsitellään myöhemmin. Harto. Hartong. On, onko mahdollista äänestää 28 ja 52 erikseen? Okei, okay, se de droit. Donc... Kyllä, tämä on mahdollista. Eli ensin 28 puolesta. Ainoastaan 28 puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 52. Yksin puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Ja 53 äänestys pidetään myöhemmässä kokouksissa. Näin siis Laszlo Shurjanin siirtoistuksesta on käsitelty. Ja sitten esittelijä ei ole paikalla. Minä voin puhua hänen sijastaan, jos joku muu ei halua sitä tiedä. Minä olen saanut täällä ohjeet edustajan Mankalta. Meillä on kolme siirtoesitystä, jotka koskevat muita toimielimiä. Ensinnäkin tuomioistuin. Kyseessä on, että siirtäisin miljoona palkkiosta muihin hallinnollisiin tarpeisiin tarkoituksena on pystyä maksamaan palkat niille toimihenkilöille, jotka on pitänyt Lissabonin sopimuksen jälkeen ottaa töihin. Esittelee puolta puolesta vastaan. Kiitos, tyhjä, Yksi tyhjä niin hyväksytty. Ja sitten toinen siirto joka koskee alueiden komiteaa. Kyseessä on artikla 47. Tässä muutetaan vain organisaatiokaaviota. Tässä ei ole mitään budjettiseurauksia tällä. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan yksi ja tyhjä hyväksytty siis. Ja sitten viimeinen siirto koskealueiden komiteaan. Se on siirto, joka menee jatkokoulutukseen. Alueellinen komitean työntekijöiden koulutukseen. Huomioon ottaen se, että tässä päivä kodilta jäi rahaa yli, eli nämä rahat käytetään nyt ei lapsiin, vaan vanhempiin, koska raha jäi yli. Eli siis otetaan leipä lapsilta ja annetaan vanhuksille, jos tämä näin voi sanoa. Mutta perheessä tämä kertaa kaikki kuitenkin. Jutta, no kyllä tässä voidaan luottaa siihen, että talouden komitea käyttää järkevästi rahansa. Esittelijä puoltaa, minä puolen, kuka muu puoltaa. Kiitos, vastaan. Kiitos, tyhjää. Tämäkin on hyväksytty. Me olemme käsitelleet siirtoesitykset ja äänestykset. Koko esityslista on loppuun käsitelty. Nyt kello on 12. Työskentelimme todella nopeasti. Tämä on hienoa, koska puheenjohtajakokous antaa meille muuten lisätyötä. Haluaisin muistuttaa vielä, että tapaamme joka tapauksessa budjettivaliokunnassa torstai-iltapäivänä, jos mahdollista, niin tiettyjen koordinaattoreiden pyynnöstä jo kello 14. Tietyt tärkeät koordinaattorit ovat tätä pyytäneet. Aloitamme kello 14. Ja sitten mitä äänestyksiin tulee, tuoka äänestyskorttina, sillä kyseessä ovat sähköiset äänestykset. Niitä ei tule paljonkaan, mutta kuitenkin ottakaa kortti mukaan, näin kaikki on helpompaa. Ennen tätä työstämme iltapäivällä lisää tarkistuksia ja heti kun saan tietää, mihin kellonaikaan pidetään puheenjohtajakokous, niin sitten on kaksi vaihtoehtoa. Joko puheenjohtajakokous pidetään niin, että ei kutsuta paikalle budjettivaliokunnan edustajaa. Puhutaan, siis budjetista ilman budjettivaliokuntaa. Ja tässä tapauksessa voimme järjestää työmiehen niin kuin haluamme. Tämä on siis aika outo tilanne, mutta näin ainakin voisimme organisoida työmme niin kuin haluamme tuona aamuna. Tai sittenkään niin, että koko haluaa keskustella budjetista uudelleen budjettivaliokunnan edustajien kanssa. Ja tässä tapauksessa näistä riippuen minä esittäisin, että pidetään kokous sitä ennen. Ja jos kokous pidetään aamu seitsemältä, niin sitten koordinaattorit tapaavat jälkikäteen. Mutta pyrimme siihen, että koordinaattorit kokoontuvat ennen mini-täysistunnon äänestyksiä torstaina ja ennen komboa kello 14. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.